Allora, buongiorno. Invito... No niin, hyvältä päivää. Pyytäisin kollegoita käymään paikoilleen. Euroopan parlamentin täysistunto jatkuu. Sehän keskeytyi 4. heinäkuuta 2019. Tervehdys myöskin yleisölle, joka on tänään tuolla lehtereillä seuraamassa täysistunnon alkamista pöytäistuntoon ja hyväksytyt tekstit edelliseltä täysistujaksolta on jaettu. Onko niihin jotain huomautettavaa? Jos huomioita ei ole, niin pöytäkirja on hyväksytty. Sitten muutama tiedotusasia. Edustaja Kirjakos Velopulos on valittu Kreikan parlamentin jäseneksi, joten hänen paikkansa on vapautunut 7. heinäkuuta 2019. Alankomaiden viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Laura Wolters on valittu Euroopan parlamenttiin korvaamaan Franz Timmermansin alkaen 4. heinäkuuta 2019. Lisäksi Kreikan viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että Emmanuel Fragos on valittu Euroopan parlamentin jäseneksi ja hän korvaa Kirjakos Velopuloksen alkaen 10. heinäkuuta 2019. Eli tervetuloa uusille kollegoille. Ja he ovat nyt Euroopan parlamentin jäseniä kaikkine oikeuksineen, kuten on kirjattu työjärjestykseen. Kansanpuolelta ja ECR-ryhmältä olen saanut pyyntöjä muuttaa valiokuntien kokoonpanoa. Nämä nimet on liitetty tänäisen istunnon pöytäkirjoihin. Jos huomioita ei esitetä pöytäkirjan hyväksymiseen mennessä, nämä nimitykset katsotaan vahvistetuiksi. Sitten siirrymme esityslistalle. Ah, edustaja Corbett, olkaa hyvä. Puhemies, ilmoititte joidenkin jäsenten nimiä, sellaisten, jotka ovat jo poistuneet tästä parlamentista. Eikö siihen olisi pitänyt koko EPP-ryhmän nimet liittää, sillä kukaan heistä ei ole täällä paikalla? Colgo il suo sottile umorismo. No niin, otamme tämän huumorilla vastaan. No niin, ja sitten esityslistalle lopullinen täysistunnon esityslista luonnos hyväksyttiin puheenjohtajakokouksessa ja se on teille jaettu. Tiistaina, eli huomenna, GUE-ryhmä on pyytänyt että komission varapuheenjohtajan ja EUn korkean edustajan lausunto Venezuelan tilanteesta ei päätyisi päätöslauselmaksi. Ja nyt sitten edustaja Villanueva Ruiz saa esittää tämän pyynnön ryhmänsä nimissä. Olkaa hyvä. Buenas tardes, señor presidente. Hyvää iltapäivää, puhemies, hyvät arvoisat edustajat Guen nimissä Eh, haluamme pyytää, että vedetään pois päätöslauselmaesityslistalta, joka koskee käski Jatkamme kyllä keskustelua, mutta meidän me nyt tällä hetkellä toisenlaisia aikoja on käynnissä toinen vuoropuhelu, joka on käynnistetty Norjan toimesta ja me monet tahot ovat siihen sitoutuneet ja neuvottelut etenevät. Myös Paavi on tukenut että Tässä on nyt todellinen tilaisuus tälle parlamentille jättää jättää tämä päätöslauselma nyt joksikin aikaa sivuun ja eikä liikaa sekautua Venezuelan sisäiseen politiikkaan, niin meidän täytyy välittää keskeinen viesti, vuoropuhelu, joka johtaa rauhaan. Ja se on varmastikin ainoa väylä, jonka avulla pääsemme vakaaseen tilanteeseen, joka hyödyttäisi Venezuelan kansaa. Kiitos. Kiitoksia, edustaja Vilalva Ruiz. Ja sitten puheenvuoron saa edustaja, joka edustaa vastakkaista kantaa. Gaaler, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos paljon puhemies EPP-ryhmän nimissä. Vastustan tätä ehdotusta. Voimme todellakin päätöslauselmassamme ottaa huomioon meneillään olevat keskustelut ja aloitteet ja pitää niitä hyvinä, mutta tilanne on todellakin dramaattinen ja selkeä tässä mielessä, jotta pystymme kyllä tekemään päätelmiä tästä asiasta päätöslauselman mielessä. Me olemme tietoisia siitä, että miljoonat pakolaiset ovat joutuneet lähtemään maasta ja aiheuttavat epävakautta koko alueelle, ja meidän on tällöin otettava kantaa. Grazie, onorevole Gallera. Kiitoksia. Nyt äänestämme GUE-ryhmän ehdotuksesta. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Hanno votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Hanno votato tutti la votazione? Niin. No niin, äänestys päättyy. Pyyntö on hylätty, eli esityslista pysyy ennallaan. Sitten keskiviikon osalta GUE-ryhmä on pyyntänyt, että neuvoston ja komission julkilausumut liittyen EUn ja Mercosurin suhteisiin lisättäisiin kolmanneksi kohdaksi keskiviikon esityslistalle sen jälkeen kun komissio ja neuvosto ovat pitäneet julkilausumansa puhtaasta ilmasta EUn kaupungeissa. Eli Villanueva Ruiz saa uudelleen puheenvuoron ja saa esittää GUE-ryhmän ehdotuksen. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Jälleen kerran meidän mielestämme on tärkeää saada keskiviikon esityslistalle Mercosur-sopimus, josta on vastikään sitä on neuvoteltu yli 20 vuoden ajan vähän meiltä pimennossa ja aivan se tulee vaikuttamaan moniin järjestöihin monissa maissa, maanviljelöihin. Yli 33 000 maanviljelijää tulee saamaan uudet seuraamukset tästä sopimuksesta. On erittäin tärkeää, että tämä keskustelu käydään keskiviikkona tässä parlamentissa. Kiitos. E, e, Kiitoksia. Ja sitten edustaja Ansen. Hän saa edustaa vastakkaista kantaa. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. EPPn nimissä vastustan tämän asian lisäämistä esityslistalle. Asiakirjoja vasta julkaistaan parhaillaan ja haluamme perehtyä niihin perusteellisesti Komission jäsen on ilmoittanut, että hän ensi viikolla tulee Intavaliokuntaan, joten haluamme näillä perusteella vastustaa tämän asian lisäämistä esityslistalle. Kiitoksia ja nyt äänestämme tästä ehdotuksesta käsiä nostamalla. Kuka tukee GUE-ryhmän ehdotusta? Kädet ylös. Kuka vastustaa? Tyhjät äänet. Hylätty. Esityslista pysyy ennallaan. Eli esityslista on nyt lyöty lukkoon. Tänään vuorossa on minuutin puheenvuorot työjärjestykseen 172 artiklan mukaisesti. Edustaja Davis, olkaa hyvä. President, pursuant to rule 18... Puhemies, 148a työjärjestyksen säännön nojalla kalastusvaliokunnan puheenjohtajana totean, että Roland-niminen parlamentin jäsen julkisti viime viikolla sellaisen kommentin, että kaikille aluksille pitäisi, kaikkia aluksia Britannian aluevesillä, jotka siellä kalastavat, pitäisi kohdella samoin, ta, samoin kuin argentiinalaista risteilyalusta, joka vuoden 1982 sodassa upotettiin. Ja kansainvälinen kalastajajärjestö on voimakkaasti tuominnut tämän lausunnon. Tällaisen vertauksen tekeminen ja viittaaminen siihen, että eurooppalaisia kalastajia saatettaisiin tappaa, siitä syystä, että he kalastavat eurooppalaisilla aluevesillä. On täysin pöyristyttävää. Ja Euroopan historiassa on kylliksi osoituksia siitä, että sanoilla on väliä. Ne voivat luoda niin vihaa kuin rauhaakin, jakolinjoja ja yhteisyyttä. Ja olen todella pahoillani siitä, että oma maanimieheni on tässä merkityksessä käyttänyt sanoja kuin hän käytti. Kiitoksia edustaja Davis. Panemme merkille nämä huomiot. Onorevole Roland, prego. Edustaja Roland, olkaa hyvä. Puhemies, Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Ensinnäkin vastaisin kollegolle. Minä vastasin verbaalisiin hyökkäyksiin, joita te kohdistitte yhtä kollegaani June Mamrita vastaan sen jälkeen, kun hän halusi keskustella teille valiokunnan ulkopuolelle, ulkopuolella. Te loukkasitte häntä verbaalisesti ja me olemme käynnistämässä nyt kurinpitolautakunnan, jossa varoitetaan teistä tästä syystä. Ja sitten vastaukseni. Halusin suojella Britannian kalatalousalaa, jota Euroopan unionin politiikka on jatkuvasti tuhonnut. Ja teen kaikkeni puolustaakseni brittiläisiä kalastajia. Mitä tulee kielenkäyttöön, no se nyt oli vähän huuli, pieni huuli, koska teollisuutemme on jo tuhottu. Sitä ei pidä tulkita kirjallisesti, en tietenkään kannusta minkäänlaisen väkivaltaan avomerellä, vaikka tätä nähtiin vuonna 2018, kun ranskalaiset ja brittiläiset kalastajat joutuivat yhteenottoon merillä, mutta en todellakaan ehdota, että brittikalastajien pitäisi lähteä mukaan minkälaisiin hyökkäyksiin toisia kalastajia vastaan. Minä tuen brittikalastajia, kalastusalaa, enkä koskaan anna periksi tässä kysymyksessä. Edustaja Fox. Yksi asia, mitä brittivaltuuskunnasta ei tässä osassa taloa voi sanoa, on se, että meillä on huumorintajua ja me tiedämme, että vapaa puhe on arvossaan, sananvapaus on arvossaan. On pöyristyttävää, että kun meillä olisi parempaakin tekemistä, niin yksi niin sanottu kollegamme yhdistyneestä kuningaskunnasta on käyttänyt aikaamme näihin halpahintaisiin kommentteihin, kun meillä olisi parempaakin tekemistä. En halua keneltäkään viedä sananvapautta, enkä myöskään tältä niin sanotulta kollegalta hänen sananvapauttaan. Me Brexit-puolueessa sanomme, että me puolustamme sinua ja sinun pitäisi nyt lopettaa tällainen turha vääntö turhista asioista. Liberaalidemokraatit ovat aivan liikaa saaneet valtaa päättää siitä, mitä täällä puhutaan. Thank you, colleagues. And on the matter of free speech. Kiitoksia. mitä tulee puheenvapauteen, niin nyt on sitten minuutin puheenvuorot työjärjestyksen 172 artiklan mukaisesti. Ja täällä on puhujalista. Eli ensimmäisenä Vincenz. Tisztelt elnök úr, képviselőtársak! Az Európai Unió... Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, EUn jäsenvaltiossa on hyvin erilaisia säädöksiä, jotka suojelevat etnisiä vähemmistöjä. Joissakin maissa on hyvin vahvaa turvaa, joissakin puolivillaisia ratkaisuja ja joissakin vähemmistöjä, etnisiä vähemmistöjä ei edes tunnusteta. Romania oma maani sää, muutti äskettäin lainsäädäntöään siten, että siellä on rajoitettu olemassa olevaa turvaa. Valtio kieltää unkarilaisten symbolien käyttämisen unkarilaisvähemmistöiltä, eikä ole mitään institutionaalista vuoropuhelua romanialaisen enemmistön ja unkarilaisen vähemmistön välillä maassamme. Tässä parlamentissa meidän täytyy edistää yhteistyötä vähemmistökysymyksissä, vaihtaa parhaita käytäntöjä. Oikeusvaltion periaatteen pitäisi olla kaiken perustana ja kaikkia säädöksiä pitäisi noudattaa. Ja hyvin monet vähemmistöjen edustajat Euroopassa luottavat siihen, että me täällä ajamme heidän asiansa. Edustaja Howard, yksi minuutti. Puhemies Äänestysoikeus on perustavanlaatuinen oikeus ja meidän tehtävämme on helpottaa sitä, että ihmiset pystyvät harjoittamaan tätä oikeutta. Kuusi viikkoa sitten Britanniassa ja muualla tapahtui päinvastoin. Äänestysinnokkuus Euroopan vaaleissa nousi 51 prosenttiin, mutta monet kansalaiset, jotka asuvat muissa jäsenvaltioissa kuin omassaan, eivät saaneet äänestää. Ja näin ei käynyt pelkästään Britanniassa. Ikävä kyllä brittihallituksen vastaus kritiikkiin tässä kysymyksessä on ollut hyvin kielteistä. Eli muutoksia vaaditaan EUn tasolla, jotta voidaan yksinkertaistaa menettelyitä ja helpottaa sitä, että kaikki EU-kansalaiset voivat äänestää, missä he asuvat, allekirjoittamalla julistuksen äänestyspisteessä. Olen ottanut yhteyttä perussopimusvaliokunnan puheenjohtajaan, jotta asia selvitettäisiin hyvin ajoin ennen seuraavia Euroopan vaaleja jotta kaikki Euroopan kansalaiset pystyvät todellakin äänestämään. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Joubeva. Thank you. Hvala za besedo, drage kolegice, dragi Kiitos. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, olen iloinen siitä, että voin nyt käyttää ensimmäisen puheenvuoroni täällä parlamentissa. Hyödynnän tilaisuuden ottaakseni esille asian, jota ei ole huomioitu tarpeeksi. Jäsenvaltiossa pelataan poliittisia pelejä oikeusvaltion periaatteen alaisuudessa. Euroopan komission mahdollinen tuleva puheenjohtaja sanoi, että hän vaatii, että luodaan mekanismeja, joilla saadaan aikaan perusarvojen ja perusoikeuksien kunnioitus. Viittaisin Kroatian epäonnistumiseen siinä, että se ei ole noudattanut välimiestuomioistuimen ratkaisua. Toivon, että komissio, tuleva komissio todella keskittyy näihin asioihin ja haluamme komissiolta myös oikeudellisen mielipiteen, joka jo liittyy tähän välimiestuomioon. Oikeusvaltion periaatetta on kunnioitettu. Kiitos edustaja Allard. Mr. Christian Allard. Sir. Edustaja älä olkaa hyvä. There is a button on your desk for the microphone. Siellä on nappi sitä mikrofonia varten. Could somebody help? There you, there you are. It's on. Merci. Merci beaucoup euh, pour m'aider pour... Euh, Kiitos paljon, että autatte minua pitämään tässä parlamentissa ensimmäisen puheen. Kiitos siitä, että annatte vastavalitulle puheen minä en ole niin kuin muut, olen Ranskan kansalainen, joka edustaa Skotlantia Euroopassa. Sen jälkeen, kun olin Skotlannin parlamentissa edustajana, minä olen nyt täällä Brexitin vuoksi ja osoittaakseni teille, kuinka sitoutuneita olemme Eurooppaan. 20 vuotta on jo kuulunut, minä äänestin tuolloin jo, että Skotlannin parlamentti voitaisiin, voitaisiin uudelleen hyväksyä 300 vuoden jälkeen. Me emme, emme ole koskaan saaneet EU-ta apua. EU, me olemme saaneet Englannilta apua, mutta EU-ta olemme saaneet apua Skotlannin parlamentin toiminnassa. Te olette auttaneet meitä, mekä tule sitä unohtamaan. 2016 62 prosenttia äänesti Euroopan jäämisen puolesta. Eli se osoittaa sitä, että me olemme ehkä, ehkä Euroopan eurooppalaisin maa. Se seikka selittyy sillä, että Skotlannissa me olemme tottuneet useampaan identiteettiin. Olen sataprosenttisesti skotti, olen sataprosenttisesti ranskalainen ja sataprosenttisesti eurooppalainen. Ajatuksemme Euroopasta on sama kuin teidän henkilöiden vapaa liikkuminen, meidän yhteisten arvojen vapaa vaihto. Me olemme varmi, valmiita puolustamaan eurooppalaisuutta. Me auttakaa meitä jäämään ja pysymään Euroopassa, jotta voimme paremmin toinen toistamme auttaa. Kiitos. Mr. Jack Madison. Edustaja Jack Madison, oletteko paikalla? Ette taida olla, eli seuraavaksi sitten edustaja Tomacic. Hvala gospođo predsjednice kiitoksia puhemies kansainvälinen rikostuomioistuin jugoslavian osalta joulukuussa 2015 antoi pidätysmääräykseen voislav šešitin julisteja vastaan. Heitä on syntetty oikeuden halventamisesta ja epäilyksestä, että he ovat pelottaneet ja lahjoneet todistajia. Tammikuussa 2019 nämä pidätysmääräykset on toimitettu perille, mutta Serbian viranomaiset eivät ole toimineet niiden pohjalta. Belgradin viranomaiset edelleenkään eivät toteuta näitä määräyksiä ja sanovat, että se ei sovi yhteen yhteistyön kanssa, rikostuomioistuimen kanssa. Sehän koskee niitä, jotka ovat syyllistyneet sotarikoksiin, eivätkä niitä, jotka ovat syyllistyneet oikeuden halventamiseen. Näin kävi Ranskassakin Florence Hartmanin osalta, ja erityisen valituslautakunnan pitäisi tehdä asiasta päätös. Voiko Serbia tehdä valituksen tätä pidätysmääräystä vastaan? Onko vetomusmenettely sellainen, että siinä ummistetaan silmät, kun kyse on Serbiasta. Tämä maa ei suostu tekemään Haagin tuomioistuimen kanssa yhteistyötä ja suojelee sotarikollisia, mutta kuitenkin tämä maa keskus neuvottelee edelleen artiklasta 23 ja tämä kertoo aika paljon EUn tekopyhyydestä. Kiitos. Edustaja Georgiou. Kiitos. Olen kotoisin Kyprokselta Nyt on kulunut 45 vuotta saaren historian synkimmästä sivusta. Silloin kreikkalaiset Naton tuella suorittivat operaation, jossa arkkipiispa, joka oli saaren virallinen hallitsija, surmattiin. Tuhannet kansalaiset kuolivat Tuhansia joutui kadoksiin ja 37 prosenttia saaren alueesta mehetettiin väkivaltaisesti ja pyrittiin muuttamaan maamme demografiaa. Pyysimme Euroopalta käytännöllistä apua ja toimenpiteitä, mutta mitään ei ole oikein saatu aikaiseksi. Turkki on arvokas joidenkin eurooppalaisten intressien kannalta, mutta se on kuitenkin vielä sitkeämmin vastustamassa neuvotteluiden uudelleen käynnistämistä ja vaadin, että Kyproksen tilanteeseen saadaan ratkaisu, jotta koko Euroopan turvallisuus paranee. Edustaja Patson. 400 000 ihmistä East alueelta valitsivat minut tänne edustamaan heitä. 200 miljoonaa ihmistä Euroopasta äänesti meidät kaikki tänne. EUn demokraattinen pohja olemme me 751 suoraan valittua Euroopan parlamentin jäsentä, jotka edustamme äänestäjiämme täällä Euroopan parlamentissa – Miksi parlamentin tilat ovat avoinna alle 60 päivää vuodessa? Viimeksi Brysselissä tilamme olivat lukittuina koko viikon ja nyt on ainoa hetki, kun MEPit voivat puhua vapaasti koko heinäkuun ajan. Ja jotkut meistä on valittu tänne ja meillä on vain 60 sekuntia puheaikaa. Ei ole mikään ihme, että täällä on niin vähän edustajia paikalle. Onko niin, että ole mitään mitä, mistä puhuttaisiin? Eivätkö äänestäjät halua ääntään kuuluviin? Vai onko vastaus se, että komissiossa, neuvostossa, suljettujen ovien takana eivät halua kuunnella, mitä meillä on sanottavana? 60 päivää ei riitä, jotta äänemme kuuluisi. 60 sekuntia ei riity. Meidän äänemme täytyy kuulla. Niin puhemies, voisimmeko saada hiukan enemmän parlamenttia? Ongelma on se, että jos kaikki puhuvat yli puhuen aikansa, niin sitten kaikki eivät ehdi puhumaan. Se nyt ei tänään ole ongelma, mutta tulevaisuudessa siitä kyllä tulee ongelma, eli pidetään nyt kiinni säännöistä, että puhutte liian pitkään. Seuraavaksi edustaja Boska. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, ensimmäinen heinäkuuta Ukrainan valitsee vaaleissa uusia edustajia ja meidän täytyy seurata tilannetta tarkasti. Kevään vaalien jälkeen on tapahtunut paljon ja keskusvaalilautakunta on kieltäytynyt ottamasta unkarilaiset huomioon kampanja, äh, äh, äänestys menettelyissä on nähty myös erilaisia väärinkäytöksiä vaaleissa ja tällaisia näennäispuolueita, joiden avulla on haluttu kerätä ääniä ja huijata kansalaisia. Salainen palvelu ahdistelee ihmisiä, jotka ovat osallistuneet vaalityöhön. Unkari, unkarilaisen yhteisön johtajia, opettajia ja muita ahdistellaan. Ukrainan tilannetta pitää seurata tarkasti ja keskittyä maahan, maahan. Siellä ei pitäisi pelkästään puhua Euroopan integraatiosta, vaan myös noudattaa eurooppalaisia pelisääntöjä. Edustaja Kretsu. Kiitos, Madame Commissioner Vestager. Arvoisa puhemies, minulla on ilo puhua Euroopan parlamentissa. Halusin puhua monivuotisesta rahoituskehyksestä. Anteeksi. Anteeksi. Kiitos. Monivuotinen rahoituskehys, joka on ää, takuu, jota voidaan myöskin ennakoida taloudellisesti. Siinä puhutaan tulevasta budjetista ajanjaksolle 2001 2021-2027. Se ei ole välttämättömyys, vaan myös kiireellinen tehtävä. Komissio on tehnyt ehdotuksensa budjettiin toinen toukokuuta 2018 ja vain käytiin kolme vuoropuhelua, kolme trilogia tästä aiheesta. Ei siis ole mikään ihme, kun toteamme, että populismi on saanut tulta purjeisiinsa, jos te tarkastelette tätä budjettia yhteislainsäätäjän ominaisuudessa. Rahoitus, tutkimukseen, innovaation, nuorisoon ovat äh, kohonneet, mutta ei myöskään olla unohdettu kohesiopolitiikkaa, jonka avulla voidaan taata ero, alueiden eroja. Maataloussubventiot äh, ajattelen myös, että pitää aloittaa vuoropuhelu neuvoston ja parlamentin ja komission kanssa tästä tulevasta budjettikehyksestä. Kiitoksia. Tiedän, että komission jäsenet saavat enemmän puheaikaa, mutta parlamentin jäsenet eivät. Mutta brittikollegat tietävät, että lyhyt sanaisuus on ytimekkyyden salaisuus. Ja seuraavaksi edustaja Bilbao, olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Kiitos, arvoisa puhemies Avante on ilmaisu, jota käytämme minun merenkulku yhteydessä, kun puhutaan siitä, kuinka halutaan päästä eteenpäin pahissa, pahoissa tilanteissa. Rohkeutta, solidaarisuutta, voimia. Nämä ovat tunteita, jotka koemme tällä hetkellä, koska viime viikolla eräs nuori ihminen hukkui ja kuoli valtavissa järkyttävissä tulvissa Navaran alueella tässä on kyse niistä instituutioista, jotka ovat nähneet ennen näkemättömiä myrskyjä, ja koska silloin satoi kolme kertaa enemmän kuin yleensä sataa koko heinäkuun aikana. Kolme kuntaa on katastrofialueella. Nyt on aihetta pohtia, kuinka paljon nämä ilmastolliset ilmiöt ovat muuttuneet, lisääntyneet ilmastonmuutoksen myötä. Nyt tarvitaan solidarisuutta. Tämä on myös vetoomus sille, että ilmastonmuutoksen kiireellisyys pitäisi olla prioriteetti tällä lainsäädäntökaudella. Meillä pitää olla kokonaisvaltainen strategia, mutta mitä me haluamme rakentaa sitä alhaalta päin, koska monet ratkaisevat taistelut käydään alueellisella ja paikallisella tasolla ja sieltä se lähtee eteenpäin. Kiitos arvoisa puhemies puhemies tämän lainsäädäntökauden alku on osoittanut että euroopasta on kaksi käsitystä. ensinnäkin byrokraattien käsitys he edustavat euroa ja eliittejä ja heidän tavoitteensa on Eurooppa ilman rajoja, ilman identiteettiä, jossa on alipalkattuja, hyväksikäytettyjä työntekijöitä ja, ja kuluttajia, jotka toimivat markkinoiden tahdon mukaisesti. Ja toinen näkemys pohjautuu Euroopan upean historiaan. Tavoitteemme on suojella kansalaisia ja tavoitteemme on luoda Eurooppa, jossa suojellaan demokratiaa ja identiteettiä. Puhemies Sassoli Hän on puhunut tästä parlamentaarisesta alkemiasta kristillisdemokraattien ja sosialistien välillä. Tästä Italia on kärsinyt vuosikausia ja tästä maamme on kärsinyt jo hyvin pitkään. Ja käsityöläiset ja maanviljelijät ja perheemme ovat joutuneet kärsimään. Sanon tämän kaikille, jotka kuuntelevat meitä parlamentin ulkopuolella. Älkää pysäyttäkö tätä vallankumousta. Me haluamme muuttaa Eurooppaa ja pian kansat tulevat vapautumaan. Mr. Vondra. Edustaja Vondra, oletteko paikalla? Ei ole. Eli seuraavaksi Bodenga. Merci, euh, madame la présidente. Kiitos arvoisa puhemies. 113 miljoonaa tänä päivänä eurooppalaisista uhkaa pudota köyhyyteen 113 miljoonaa pelkää sosiaalista pois tippumista. Se on ehkä enemmän kuin minun Belgian maan kansan määrä. Me tarvitsemme kiireellisesti apua, mutta tässä on kyse siitä, että on kyse seuraamusta niistä politiikoista, joita on äänestetty täällä perinteisten puolueiden toimesta, joita täällä on edustettu. Nämä perinteiset puolueet ovat äänestäneet liberalisoinnin, liberalisoinnin, liberalisoinnin puolesta ja jatkuvasti on ollut budjetissa leikkauksia tänä päivänä. Tämä logiikka eurooppalaisissa sopimuksissa, joka törmää kansalaisten tarpeisiin räikeästi. Silloin on haluttu antaa painoisia markkinoille, joita ei voi missään nimessä hyväksyä. Meillä on vaihtoehtoja, joka me jatkamme tätä spiraalin kiihtymistä, antaa sen kiihtyä alaspäin, tai sitten me vahvistamme sosiaalista vastarintaa, eikä mitään köyhtyvää Eurooppaa, vaan vaurautta, vauraasta Eurooppaa, eikä mitään sosiaalista polkumyyntiä enää nähtäisi. Kiitos. Thank you, Mr. Papadakis. Kiitoksia sitten edustaja Papadakis Kiitos puhemies. Me tuomitsemme kahden porausaluksen toiminnan Kyproksen vesillä Turkin, Turkki EUn kumppanina ja Naton jäsenenä, joka on miehittänyt 37 prosenttia Kyproksesta viime vuosikymmenet. Se on seikka, jolta EU ei voi sulkea silmiään. Ja tähän liittyy myös markkinakysymyksiä ja samanlaiset etäisyydet Turkkiin mahdollistavat tämän. Kreikan uusi hallitus vauhdittaa tätä imperialistista kehitystä ja pyrkii eroon toimettomuudesta. Ihmisten pitäisi herätä ja ryhtyä energiavarojen aktiivisiksi hallitsijoiksi solidaariselta pohjalta. Soidrova. Edustaja Soidrova. Udělení slova kolegyně Tento... Kiitoksia puhemies. Tässä kuussa on kulunut pitkään siitä, kun Arabian maiden ja Israelin välinen sota päättyi. Ja Tsekoslovakian kaltaiset maat auttoivat Israelia taistelemaan maansa puolesta. Ja yksi syistä oli varmaankin se, että Israelilla on samoja arvoja kuin meillä Euroopassa. Ihmisoikeudet, demokratia, Israel on yksi harvoista maista, joissa on todellista demokratiaa. Ja siksi Euroopan unionilla pitää olla parhaat mahdolliset suhteet Israelin kanssa. Ja tänään halusin puhua siksi, että olen huolissani siitä, että Euroopan unionilla pitää olla assosiaatiosopimus Israelin kanssa, ja meidän täytyy käydä keskustelua sen pohjalta samoin kuin käymme muiden maiden kanssa tällä alueella. Miten on mahdollista, että tätä asiaa ei ole käsitelty pitkään aikaan ja Mogherinin kanssa tämä asia pitäisi ottaa esille huomenna. Edustaja González Casares. Kiitos puhemies. Julkinen terveydenhuolto on yhteiskunnan sydän ja keskiössä. Jos, meillä haluaa, jos me haluamme laadukasta julkista terveydenhuoltoa, silloin monissa, valitettavasti monissa Euroopan maissa, jossakin alueella Espanjassa myös, Tämä sektor on hyvin äh, epävarmassa tilanteessa. Galiciassa on kyse näin, mutta myös muutkin äh, terveydelliset yksiköt ovat joutuneet alueellisen hallituksen toimenpiteiden, säästötoimenpiteiden kohteeksi. Meillä on Loitassa myös esimerkiksi useilla alueilla olemme järjest, toimineet siten, että on pitänyt kymmenen viimeisen vuoden aikana solmia 500 sopimusta ja silloin tässä kohdellaan huonosti ammattikuntaa, joka on keskeistä, jotta voisimme ottaa huolehtia meidän perheitemme terveydestä tässä täysistuntosalueessa haluan korostaa, kuinka tärkeää julkinen terveydenhuolto on. Meillä on tuhansia tuhansia ammattilaisia, jotka vaativat kunnioitusta ja, mm, ja kunnollisia työolosuhteita itselleen. Mr. Flago. Edustaja Flego. Eurooppa on za mene oduvijek imala siguran... Eurooppa on minulle aina ollut edistyksellinen ja suvaitsevainen. Valitettavasti tänä, tänään vuonna 2019 meillä on paljon teknologisia saavutuksia, jotka liittyvät rajavalvontaan. Slovenia ja Italia, eli naapurimme, ovat lisänneet kilometreittäin piikkilankaa rajoillemme. Me vastustamme tätä tiukasti, sillä tämä ei ratkaise laittoman maahanmuuton ongelmaa. Muurit vain lisäävät muureja ja hyökkäykset lisäävät hyökkäyksiä vastavuoroisesti. Tämä on täysin väärä lähestymistapa. Tietenkin meidän täytyy huolehtia turvallisuudesta ja maahanmuutosta, maahanmuuttajista ihmisinä ja kohdella heitä inhimillisesti, mutta pikkilanka ei ratkaise ongelmia. Euroopan komission on löydettävä jokin keino, jolla laitonta maahanmuuttoa ja salakuljettajia voidaan torjua mitä pikimmin. Edustaja Feast. Ja, Frau Präsidentin. Niin puhemies, hyvää iltaa. Täällä puhutaan usein suurista poliittisista kysymyksistä, mutta minä olen enemmän huolissani nyt parlamentin tilanteesta. Edustajien asia on määritellä esityslista itse, eli he päättävät, mitä poliittisia kysymyksiä ja mitä aloitteita käsitellään. Ikävä kyllä, tätä sääntöä rikotaan, olen saanut nyt tällaisen paperin Velleltä, Klaus Velleltä, parlamentin pääsihteeriltä. Tämä on osoitettu Libevaliokunnalle valiokunnalle Ja tässä lukee mahdolliset ensimmäiset parlamentin aloitteet. Ja siinä käsitellään kaikkea sitä, mitä meidän pitäisi tehdä täällä äänestäjämme puolesta. Täällä käsitellään vaikka humanitaarisia viisumeita, uudelleen sijoittamisia ja niin edelleen. Eli nähtävästi hallinto katsoo, etteivät parlamentin jäsenet määrittele poliittista esitystä, vaan he sen itse. Tämä on kunnioituksen puutetta ja teidän pitää ryhtyä toimiin tätä vastaan ja tarkistaa, kuinka paljon rahaa tähän on mennyt ja millä tavalla tulevaisuudessa voidaan estää tällainen. Kiitos. Mr. Kuzmiuk. Edustaja Kuzmiuk Kiitos puhemies. Minä olen maatalousvaliokunnan jäsen Puolan parlamentissa. Minä haluan teille puhua sopimuksesta parlamentin ja merkkosurmaiden kanssa. Tästä on käyty jo monta vuotta neuvottelu. Ei tässä nyt ehkä ole aihetta niin suuren juhlaan, mutta tämähän sopimus saatiin solmittua lopun silloin, kun parlamentissa oli vaalitauko Ranska. Englanti ja Irlanti ovat painottaneet kovasti sianlihan, häränlihan ja sokerin merkitystä tässä sopimuksessa. Ampurit pyritty näkemään, miten tilannetta voidaan vakauttaa Brexitistä huolimatta. Ei tässä ole, merkosurmailla ei ole samanlaisia normeja ympäristön kanssa, terveydenhuollon kanssa, ja on erittäin vaikeaa saada eh, tasavertainen kilpailutilanne eurooppalaisten maanviljelijän ja karjantuottajien kanssa. Mr. Ferreira. Edustaja Ferreira. Kiitos puhemies. Pari päivää Euroopan parlamentin vaalien jälkeen Euroopan komissio antoi suosituksensa, maakohtaiset suosituksensa. Ei ole mikään uutinen, että niissä suositellaan kaikenlaisia toimia, muun muassa Portugalille entistä tiukempaa budjettikuria, vähemmän menoja koulutukseen, terveyteen, julkistalouteen, kulttuuriin – ja portugalilaisten työntekijöiden hiellä ansaitsemat verorahat pitäisi käyttää kansantalouden velkojen lyhentämiseen tai uusien lainojen otta, kulujen hoitamiseen. Työmarkkinat segmentoituvat ja työolot heikentyvät entisestään. Viime päivinä on paljon puhuttu siitä, ketkä tulevat Euroopan instituutioiden huippupaikoille, mutta kansat kärsivät ja tarvitaan politiikan muutosta. Ei ole väliä sillä, kuka puhetta johtaa, vaan joka tapauksessa kansan kuristaminen tämän tyyppisellä politiikalla täytyy lopettaa. Next speaker, Madam Vosenberg, Veronidi. Edustaja Vosenberg, olkaa hyvä. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Kiitoksia, puhemies. Hyvät kollegat. Edellisellä lainsäädäntökaudella Euroopan parlamentti käsitteli maahanmuuttokysymyksiä. Itse olen Kreikasta ja Kreikassahan on suuria ongelmia. Uusi hallitus, jossa on uusi demokratiapuolue, suunnittelee uudenlaista maahanmuuttopolitiikkaa, mutta meillä on kaksi ongelmaa. Ensinnäkin Dublinin säädökset, jotka ovat jumissa neuvostossa ja joita ei ole uudistettu. Ja toinen ongelma – liittyy jäsenvaltioihin, jotka ovat sulkeneet rajansa, eivätkä sovella päätöksiä, joita on jo tehty. Näin eivät kanna vastuutaan, joita olisi pitänyt tehdä, eivätkä ne hyväksy yhteistä turvapaikkaohjelmaa. Eli Euroopan kanssa eivät tarvitse populismia, joka on nousussa. Edustaja Wolters. Ja, dank u puhemies. Viime kuukausina olen muistellut sitä, mitä tapahtui nyt naisten jalkapallo mestaruuskisoissa. Ja nyt monet katsoivat finaalia. Hyvin pitkään myöskin Eurooppa-vaalit olivat tällaisia. Nyt meillä on ilmastokriisi, äärioikeistolaisuus ja Brexit, ja tämä on ravistellut ihmiset hereille. Ja nyt sitten vuosikymmeniin suurin äänestysinnokkuus ja erityisesti nuoret. Heidän äänensä ei mennyt Ursula von der Leyenille. He äänestivät ehdokkaita, jotka olivat asettuneet ehdolle jo ennen vaaleja. Kuvitelkaa, että maailmanmestaruuskisoissa Hollannin ja Yhdysvaltojen välillä – olisikin salainen kilpailu ja yhtäkkiä Ranska voittaisikin. Hyväksyttäisiinkö se? No ei. Minä en äänestä huomenna von der Leyenia, vaan taistelen demokraattisen Euroopan puolesta, enkä voi hyväksyä ehdokasta, josta on sovittu komission takahuoneissa. Mr. Kofod, one... Edustaja Kofod, yksi minuutti Øh, Kiitos puhemies. Minä halusin käyttää puheenvuoron tänään sen takia, koska me olemme menettäneet erään tapauksen käsittelyn tuomioistuimessa viime viikolla. Tuomioistuin torpedoi tämän maahanmuuttokysymyksen. Se on ihan groteskia. Tanskalaiset eivät koskaan ole hyväksyneet sitä, että eurooppalaiset sekaantuvat tanskalaisten maahanmuuttopolitiikkaan. Me olemme vieneet sitä viime vuosina läpi ja Folketing on vienyt läpi tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa. Me tiedämme hyvin, että Tanska on tanskalaisten maa, eivätkä kaikki ole tervetulleita maahamme. Täytyy täyttää koko joko kriteereitä, jotta voi tulla ja jäädä meille groteskia, että EU sekaantuu yhä enemmän toisten jäsenmaiden sisäisiin asioihin, ihan kuin me, meillä, meillä olisi oikeutta itsemääräämisoikeukseen meillä Tanskassa. Kiitos. Mr. Buda. Edustaja Buda. Kiitos puhemies. Eurooppalaiset maanviljelijät tarvitsevat tiukkaa ja nopeaa vastausta kun puhutaan uudesta yhteistä maatalouspolitiikasta. Nyt neuvotellaan uudesta komission kokoonpanosta ja pyydetään kaikkia poliittisia voimia, että eivät käyttäisi tätä maatalouspolitiikkaa pelinappulana saavuttaakseen muita poliittisia tavoitteita. Minä haluan kiinnittää kaikkien poliittisen vastuun siihen, että ei saa tässä pelata eurooppalaisten ja romanialaisten maanviljelijöiden kohtalolla. He tarvitsevat vakautta jos me haluamme viedä läpi vaativia Vaatimuksemme pitää ajatella pieniä ja keskisuuria maanviljoita ja tiloja. Meidän pitää ajatella myös kuluttajia, joilla pitää olla pääsy laadukkaaseen, laadukkaisiin elintarvikkeisiin kohtuullisilla hinnoilla. Minä sanon, että ainut ratkaisu, joka on luotettava, elinkelpoinen, joka tämä mietintö voi lähettää Euroopan parlamentin täysistuntoon, on se, että käytämme hyväksi olemassa olevia menettelytapoja. Meidän pitää käydä ensin trilogi, läpi ja sen jälkeen tämä asiakirja voitaisiin soveltaa eurooppalaisiin maanviljelijöihin. Kiitos. Edustaja Kösendal. As divided... Puhemies, vaikka olemmekin eri linjoilla EU:ssa, yhteistyömme on keskeistä, kun ajatellaan orjuuden torjumista. Ympäri maailmaa ihmiskauppa rikollisuuteen tai seksuaaliseen hyväksikäyttöön koskee noin 24 miljoonaa ihmistä. Britanniassa on EU:ssa eniten rekisteröityjä uhreja ja koillisessa on suurimpia ongelmia Lontoon ulkopuolella. Mutta meillä on myöskin eniten orjuuden vastaista lainsäädäntöä. Ja siksi on merkitystä sillä, että seuraava poliisipäällikkö pystyy osoittamaan, että hän pystyy toimimaan eri alueillamme. Alueellinen yhteistyö ja EU-yhteistyö on ainoa tapa päästä eroon tästä rikollisesta hyväksikäytöstä, joka ei enää kuulu nykymaailmaan ja jonka pitäisi jäädä menneisyyteen. Brexit ei saa vetää meitä takaisin tuohon menneisyyteen. Kiitos. Edustaja Bogovic. imamo eh, Kiitos puhemies. Sloveniassa on tapahtunut paljon susien ja karjujen, karhujen hyökkäyksiä karjaa vastaan. Lampaita on kuollut sata kunta lammasta ja kymmeniä hevosia ja lehmiä ja jopa eräs vanha nainen on päätynyt petojen hyökkäyksen kohtaukseksi, kohteeksi. Ja tämä johtuu siitä, että viime vuosina äh, suurpetoja on syntynyt enemmän kuin niitä on metsästetty. Suuri osa karjan kasvattajista on luopumassa toiminnasta tästä syystä, ja Slovenian maatalousministeri on ehdot, tehnyt lakiehdotuksen, jotta voitaisiin sallia susien ja karhujen metsästys poikkeusluvilla. Tästä ongelmasta pitäisi kuitenkin keskustella myös Euroopan parlamentissa – se ei nimittäin ole pelkästään Slovenian ongelma, vaan vastaavaa on myös muissa Euroopan maissa. Ongelma on luonnon tasapainon häiriintymisen seurausta. Sloveniassa tasapaino on häiriintynyt ja meidän pitäisi tehdä asialle jotakin, eikä sallia ongelman levitä laajemmalle Euroopassa. Kollegat, monet muut halusivat puheenvuoron, mutta he eivät ole saapuneet paikalle. Eli minuutin puheenvuorot tältä iltaa päätyvät tähän. Kiitoksia. Istunto päättyy. Seuraava istunto on huomenna tiistaina kello yhdeksän. Esityslista on julkistettu ja se löytyy parlamentin verkkosivuilta. Hauskaa illanjatkoa.